bitte. Arvoisa presidentti Plevneliev, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Meillä on suuri kunnia, että olette täällä tänään. Te olette useina vuosina huolehtinut läheisistä yhteyksistä Euroopan toimielimiin, teidän maan ja toimijoiden välillä. Teidän maan on yksi tärkeistä jäsenvaltioista ja olette erityisellä tavalla ottanut esille kysymyksiä, jotka ovat olleet tärkeitä siksi pidän hyvänä sitä vierailua, jonka tänään teette tänne. Meille on kunnia, että te olette täällä parlamentissa ja nyt teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä.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 Me bulgaarialaiset olemme äärimmäisen ylpeitä siitä, että olemme vakauden ankkureita. Meidän yhteinen, meidän yhteinen velvollisuutemme on puolustaa demokratiaa, solidaarisuutta, oikeusvaltion periaatteita ja yhteisiä arvojamme. Ja meidän kutsumuksemme on muokata Eurooppaa, joka on yhdentynyt ja jossa valitsee rauha. Mutta rauha ja vapaus ovat nyt koetuksella. Me olemme nähneet pahimman turvallisuustilanteen sitten viimeisimmän maailmansodan. Me olemme nähneet suuria eroavaisuuksia eri maailmankolkkien välillä äh, kansalliset rajat ja kansalliset periaatteet ovat asetettu, on asetettu kyseenalaisiksi. Kansainvälinen järjestelmä on erittäin mutkikas. Perinteiset instituutiot ja vallan keskukset eivät enää pysty ratkaisemaan konflikteja. Monilla alueilla sota ja terrorismi vallitsevat. Maat ja instituutiot, instituutiot hajoavat. Täällä tänä päivän Euroopassa me ymmärrämme sen, että se mitä Afrikassa tai lähi tapahtuu, vaikuttaa meidänkin elämäämme suoranaisesti. Rajat ovat tekemässä paluutaan. Sama sukupolvi, joka kaatoi Berliinin muurin, on rakentamassa uusia muureja Euroopan sisälle, Euroopan ytimeen. Kyllä, maailma on epätasapainossa ja tulee viemään aikaa ennen kuin löydämme uuden tasapainon. Me olemme nähneet epävakaita alueita, epävakaita rajoja ja huolestuneita kansalaisia. Terrorismi on nostanut päätään. Millä tahansa hetkellä, missä tahansa maailmankolkassa saattaa tapahtua terrori-isku. Kukaan ei ole immuuni eikä turvassa. Tänä päivänä valta maailmassa, vallan painopisteet maailmassa muuttuvat. Münchenin turvallisuuskonferenssissa Venäjän pääministeri puhui ensimmäisen kylmän sodan ajasta. Ja nyt kohtamme uuden kylmän sodan aikakauden. Toivon, että emme kuitenkaan joudu uuteen kylmään sotaan. Me emme halua sellaista. Emme itse asiassa elä vielä uutta kylmää sotaa. Pikemminkin olemme kylmän rauhan ajassa pari vuotta sitten Münchenin konferenssissa äh, tähdensin sitä, että Eurooppa on tullut uute, uuden ajan kynnykselle. Ukrainan kriisi muutti tilanteen täydellisesti me olemme tulleet uuteen kehityksen tilanteeseen, jota pidän, minä kutsun tätä kylmän rauhan tilanteeksi. Rauhan, koska kukaan ei halua sotaa, mutta kylmän rauhan, koska ympärillämme on jatkuvasti vastakkainasettelua, kylmän sodan aikaisia strategioita. Jotkut ihmiset ovat kylmentyneet, meillä on jopa jäätyneitä konflikteja. Venäjän puheenjohtaja puhuu usein uudesta maailman tasapainosta, joka palvelee suurvaltojen etuja, joita täytyy kunnioittaa. Olemmeko me menossa kohti uutta Jaltan konferenssia? Jos länsi sallii sen, niin se on historiallinen häpeä. Meidän täytyy osoittaa luonteenlujuutta. We need to... Meidän täytyy puolustaa omaa näkemystämme, visiotamme omasta yhdentyneestä Euroopastamme. Me elämme vaikeita aikoja, koska maailman ja alueiden johtajat ö, omaavat erilaisia poliittisia tavoitteita – Viisaan politiikan tarkoitus on kouluttaa, edistää asioita, antaa tilaa diplomatialle, olla sotimatta. Mutta jos ei ole tällaista päämäärää, silloin tarvitaan sopiva, mukava vihollinen. on helppoa e, joutua epävakauteen, taistella naapureiden kanssa, mutta vakaita yhteiskuntia ei saada aikaan vain suurvaltojen avulla. On helppo tuhota yhteiskunta, saada yhteiskunta epävakauden tilaan, mutta sitä on vaikea rakentaa uudestaan, vakauttaa uudestaan. Viisaan politiikan tavoite, tavoitteen ei tule olla se, että luodaan jäätyneitä konflikteja ja vallataan naapureiden alueita. Tällä vuosituhannella ei ole viisasta siirtää rajoja, vaan nähdä rajojen yli. Viisaan politiikan tavoite on kouluttaa kansaansa, tehdä sitä vauras, antaa kansalaisille mahdollisuus luoda sellaisia yhteiskuntia, jotka ovat vapaita ja suvaitsevaisia. Me emme halua palata niihin aikoihin, kun suurvallat ää, äh, allokoivat äh, etupiirinsä. Me emme ää, äh, saa ää, joutua tilanteeseen, jossa suvereenien maiden alueita vallataan. Ukrainan tilanne oli erittäin vakava ja osoitti, että vakautta ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Me emme halua enää sotaa Eurooppaan, mutta valitettavasti tällä hetkellä Euroopassa on sota. Se on Ukrainassa. Minulle ja meille kaikille Krimi on Ukrainaa ja Ukraina on Eurooppaa. And I can... Minä olen sitä mieltä, että Ukrainan kansalaisten viisumivapaus on kiireellinen keino tukea Ukrainaa ja saada ukrainalaiset tukemaan tervetulleiksi ja eurooppalaisten tukemiksi. Tiedon puuttuminen menneisyydestä. Se, että ei ole opittu historian läksyjä, edelleenkin, se, tämä kaikki langettaa edelleenkin varjon yllemme. Meidän ei pidä antaa populisteille mahdollisuutta ää, levittää tietämättömyyttä ja tehdä oman kaltaistaan historiaa. Minä olen iloinen tästä Euroopan historiatalosta. Muist, mu, traagisen menneisyyden muistaminen on tärkeää. Mm, historia, tietoa historiasta täytyy välittää uusille sukupolville ja meidän täytyy välittää seuraavalle sukupolvelle se viesti, että rauha ei ole itsestään selvä asia. Rauha ei tarkoita pelkkää sodan poissa olemista. Rauha on ihmisoikeus ja se on oikeusvaltion periaatteiden ydin. Jokaisen nuoren eurooppalaisen tulisi voida nähdä missä ja miten taistelut, kuten Verdunin ja muut ovat, taistelut ovat tapahtuneet Bulgarian. Bulgarialainen vallankumouksellinen henkilö unelmoi siitä, että että eurooppalaiset eivät enää koskaan taistelisi ja kilvoittelisi taistelukentillä, vaan kilvoittelisivat sivistyksestä ja kulttuurista. Meidän ei pidä taistella enää koskaan taistelukentillä. Euroopan integraatiohanke on tekemässä tästä unelmasta totta. Eurooppa ei tietenkään voi olla mikään vakauden saareke epävakauden valtameressä. EU:ssa on historiallinen määrä kriisejä, meillä on perinteisiä kriisejä, meillä on Brexit-kriisi, populistiin nousu, kriisi. Me emme saa antaa Euroopan langeta moraaliseen kriisiin, arvojen kriisiin ja solidaarisuuden kriisiin. Whether it is the Olipa kyse maahanmuutosta tai Venäjän pakotteista, meidän täytyy pysyä yhdessä. Me olemme perhe. Me olemme perhe, jossa on nyt perhekriisi, mutta sellainen perhe, sen täytyy pysyä yhdessä. Ja jokaisen perheen jäsenen täytyy myötävaikuttaa ratkaisuun. Kaikkien täytyy myötävaikuttaa ratkaisuun eikä syventää ongelmia. Bulgaria on ylpeä siitä, että se on osa eurooppalaista ratkaisua ja se toimii solidaarisesti ja vastuullisesti. Euroopalla, Euroopan unionilla on ainutlaatuinen merkitys ja poliittinen legitiimiys. Se johtuu siitä, että keskustelemme rauhanomaisesti, ratkaisemme erimielisyyksiä. Meillä on perusoikeuksia perussääntöjä, ja meillä on ennen näkemätön määrä yhteistyötä 28 jäsenvaltion kesken. Euroopan unioni on ainutlaatuinen rauhan hanke. Siinä jokainen kansa on tärkeä. Yksikään valtio ei ole vähäisempi kuin muut, olipa se terrorismista, talouskriisistä, ilmastonmuutoksesta. Ne menevät meidän rajojemme yli, ne ovat ylikansallisia, ne edellyttävät yhteisiä ponnistuksia. Yhteistyö ei ole mikään valinnan asia, vaan se on välttämättömyys. Meillä on kaaosta, luhistuneita maita maidemme ulkopuolella. Ihmissalakuljettajat tekevät rahaa ihmisten elämällä. Sen vuoksi Frontexin ja Naton kaltaiset, kaltaisten järjestöjen operaatiot rajoillamme ovat perusteltuja. Meidän täytyy auttaa ihmisiä, joiden elämä on vaarassa. Se on, auttaminen on universaali arvo, mutta tällä tavalla saamme myös meidän täytyy myös tehdä ero niiden henkilöiden välillä, jotka pakenevat henkensä edestä ja niiden, jotka muuttavat maasta toiseen vaan paremman elämän toivossa. Me, maahanmuuttopolitiikka on äärimmäisen tärkeää taloudellisesti ja sosiaalisesti, mutta se samalla myös nostattaa uusia lippuja, taistelulippuja, nationalismia, populismia. Me tarvitsemme pitkän tähtäyksen päätöksentekoa. Meillä on nyt ennennäkemätön maahanmuuttovirta, ja tässä tilanteessa jokaisen jäsenvaltion täytyy osoittaa solidaarisuutta ja vastuullisuutta. Bulgaria on osoittautunut lojaaliksi kumppaniksi hyvässä, hyvinä ja pahoina aikoina. Me olemme, meidän maamme on idässä, se on kriisialueella, se suojelee ammattimaisesti ja tehokkaasti Euroopan unionin rajo, ulkorajoja. Me noudatamme Dublinin ja Schengenin sääntöjä. Me annamme humanitaarisen tai siis statuksen niille henkilöille, jotka täyttävät kriteerit. Siis annamme humanitaarista apua niille. Bulgaria on tasa-arvoinen jäsenvaltio muiden jäsenvaltioiden kanssa ja sen täytyy liittyä Schengenin alueeseen niin pian kuin mahdollista, jotta se voisi olla tasa-arvoinen muiden Schengenin maiden kanssa ja voisi osallistua yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Bulgaria supports. Bulgaria tukee sitä, että perustetaan solidaarisuusjärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että pakolaisia voidaan jakaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken tasapuolisella tavalla. Me olemme Kaakkois-Euroopan yhteistyöprojektin puheenjohtajana me olemme pistäneet eh, maahanmuuton eh, toimintamme keskiöön. Balkanin maat ovat etulinjassa, eh, ne ovat ensimmäisenä suojelemassa Eurooppaa. Haluaisin, että Balkanin maista tulisi etulinja myös vakaudelle, solidaarisuudelle, suvaitsevaisuudelle, olipa kyse sitten etnisistä vähemmistöistä tai muista vähemmistöistä. Me haluamme, että rajat pysyvät paikoillaan. Meillä on tasapuolista ulkopolitiikkaa. Me haluamme olla kaikkien ystäviä, koska jokainen voi ja jokaisen täytyy myötävaikuttaa rauhaan ja vakauteen yhteinen yhteistyö radikalisoinnin vastustamiseksi ja terrorismin vastustamiseksi on vain yksi esimerkki siitä, millä tavalla Eurooppa ja Bulgaria kuuluvat yhteen ja niin voivat tehdä yhteistyötä. EUn integraatioprosessi on erittäin tärkeä muutos Länsi-Balkanin maille. Niillä on nyt mahdollisuus jättää taakseen konfliktien taakka kansalliset doktriinit ovat johtuneet hirveyksiin, ne jo kuuluvat menneisyyteen. Ja sen vuoksi hyvien naapurisuhteiden vahvistaminen ja ylipäänsä se, että ollaan hyviä naapureita ja ystäviä, on erittäin tärkeää laajenemispolitiikalle ja se on tärkeä osoitin indikaattori siitä, ovatko maat omaksuneet EUn ydinarvot Bulgaria haluaa jakaa alueelle EUn asiantuntemusta. Me haluamme tehdä yhteistyötä alueellisesti. Me haluamme integraatiota ja sovintoa. Etä, Etelä-Euroopan konferenssi, konferenssi järjestettiin Bulgariassa viime viikolla tämä formaatti on jatkunut jo 28 vuotta ja se on avittanut aluetta ja antanut sille äänen. Hyvät ystävät, meidän täytyy muodostaa yhteisiä tiimejä ja rakentaa yhteisiä strategioita sen sijaan, että rakentaisimme linnakkeita, ja, jotta voisimme edistää omia etujamme lyhytnäköisesti. Meidän täytyy kehittää taloutta ja kansalaisyhteiskuntaa ei vain keskustelemalla, vaan myös myötävaikuttamalla, tekemällä, ratkaisemalla ongelmia kun maailmassa tapahtuu demografisia muutoksia ja poliittisia muutoksia, on äärimmäisen tärkeää, että teemme yhteistyötä sellaisten kumppanien kanssa, joilla on samat arvot. Transatlanttiset suhteet ovat äärimmäisen tärkeitä strategisesti, kun muita haasteita ilmenee meidän demokraattiselle mallillemme. Euroopan kirkas hyvä tulevaisuus edellyttää sitä, että me laadimme, saamme aikaan sellaisen taloudellisen mallin, jonka avulla voimme hyödyntää niitä lukuisia mahdollisuuksia, joita meillä on. Euroopan uuden taloudellisen mallin täytyy olla dynaaminen dynaaminen niin ja avoin. Meidän täytyy ähm, te, ottaa tervetulleeksi uusia mekanismeja. Meidän ei pidä pelätä äh, esimerkiksi jakotaloutta. Äh, e-kauppa on asia, josta meidän tulee olla tyytyväisiä ja meidän täytyy käyttää kaikkia innovaatioita mahdollisimman pragmaattisesti ja tuottavasti. Europe. Europe. Euroopan täytyy tulla uuden teollisen vallankumouksen johtajaksi. digitaalinen teknologia ei saa luoda jakolinjoja. Euroopan täytyy olla yrittäjien ja teknologian innovaation Eurooppaa tulevaisuudessa. Ja kyllä, me kaikki haluamme sellaisen Euroopan, joka on dynaaminen, joka on joustava, joka on sopeutuvainen, sellainen, joka yhdistää ja johtaa. Mitä meidän pitää tehdä? Me tarvitsemme ennaltaehkäisyä, meidän täytyy olla proaktiivisia, meidän täytyy ratkaista kriisejä varhaisessa vaiheessa, meillä täytyy olla näkemys. Meidän täytyy ratkaista kriisit, ottaa yksi kriisi kerrallaan ratkaista ne ja olla ylpeitä siitä, että ratkaisimme ne eurooppalaisella tavalla. Meidän täytyy tehdä urheita poliittisia päätöksiä. Unionimme tarvitsee kipeästi juuri sitä. Juuri näinä aikoina, kun on vaikeaa, me tarvitsemme diplomatian voimaa. Meidän täytyy neuvotella ja neuvotella, ei taistella, koska aseiden käyttö on todiste siitä, että ei ole enää muita argumentteja. Meidän täytyy ö, ajatella periaatteellisesti. Meidän täytyy ylläpitää, eikä neuvotella uudestaan ö, perusarvojamme, olipa kyse sitten demokratiasta demokratiasta tai suvereenisuudesta. Meidän täytyy suojella kaikkia maita Euroopassa ja niiden ulkopuolella. Kyllä me tiedän, että meillä on ollut riskejä ja epävarmuutta, kun me olemme siirtyneet kohti epävakaampaa maailmanjärjestystä. Ja kyllä, totta on sekin, että <clears throat> kestää vielä jonkin tovin ennen kuin saamme aikaan uuden tasapainon uudessa monipolarisessa maailmassa tämän siirtymävaiheen aikana meidän täytyy rakentaa ja rakentaa uudestaan kestävämpää <clears throat> maailmanjärjestystä yhteis- yhteisin voimin. Meidän täytyy edistää diplomatiaa, institutionaalisia uudistuksia ja periaatteita. Meidän täytyy tukea sellaisia johtajia, jotka ymmärtävät sen, että ero, erimielisyydet täytyy ratkaista rauhanomaisesti, ei minään minkään propagandasotien kautta. Meidän täytyy olla tiukkoina, koska jos me emme ole niin silloin me rohkaisemme vastuuttomia johtajia, annamme heille tilaa epävakauttaa tilannetta entistä en, enemmän, enemmän. Euroopan unioni on ikään kuin joka päiväistä kansanäänestystä siitä, että haluamme elää yhdessä. Kaik, historia on osoittanut, että kaikki mitä olemme saaneet aikaan voidaan menettää. Olipiko se maahanmuutosta, Brexitistä tai euroskeptisismistä, niin osoittavat tämän ja tarkoittavat sitä, että tänään enemmän kuin koskaan aiemmin meidän täytyy tuoda eh, luottamusta eurooppalaiseen hankkeeseen. Meidän täytyy hälventää eurooppalaisten epäilykset. Meidän täytyy varmistaa tai va- vakuuttaa eurooppalaisille, että me tiedämme, mihin olemme menossa. Tämän päivän Eurooppa herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Kansalaiset haluavat turvallisuutta yhä turvattomammassa maailmassa ja kyselevät itseltään, millä tavalla voimme elää eh, harmoniassa ja harmoniassa naapureidemme kanssa. Kun ajatellaan oikeuksia ja vastuita, niin ähm, niiden tasapaino on äh, oleellinen osa vastausta. Meidän täytyy osoittaa ulkomaailmalle ja myös omille kansalaisillemme se, että me uskomme siihen, että pystymme parantamaan potentiaaliamme. Jäätyneet konfliktit, terrorismi, mm, muut ongelmat, niitä ei voida ratkaista, ellei paranneta niiden varsinaisia syitä, ellei poisteta niiden varsinaisia syitä. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me vahvistamme kriisinhallintaa rakenteitamme ja pystymme myös paremmin ennakoimaan ja suunnittelemaan YUTPtä. Meidän täytyy olla kuitenkin realisteja. Meillä on useita ongelmia, joiden syyt ovat Euroopassa huono koulutus, marginalisaatio, tehoton dialogi uskontojen kesken. Tämä ongelmien sekamelska luo hyvät olosuhteet radikalisoitumiselle. Terrorismi alkaa siitä, missä koulutus epäonnistuu. Many Monet terroristit ja ulkomaiset terroritaistelijat ovat eurooppalaisia. Meidän ei pidä unohtaa moraalista velvoitettamme olla ihmisoikeuksien vapauden maailma, myös auttaa niitä, jotka ovat alistetussa asemassa. Mutta meidän täytyy myös omaksua sääntöjä, jotka korostavat sekä velvoitteita että oikeuksia. Integraatio, koulutus, ovat asia, joka koskee äh, kaikkia äh, yhteiskuntia, äh, myös maahanmuuttajia. Ilman tällaisia, ilman dialogia ja siihen johtavaa politiikkaa kansalaiset lankeavat populistien ansaan. Meidän täytyy toimia niin, ettei kukaan ajattele, että Eurooppaa haluaa, halutaan rakentaa ihmisten selkien takana neljän seinän sisällä. Kansalaisillakin täytyy olla ö, mahdollisuus ö, valita itse ne arvot, jotka olemme peri, perineet ö, perustajaisiltämme. Ö, kansalaiset tarvitsevat myös turvallisuutta. Me haluamme sekä arvot että turvallisuuden. Me emme näe mitään ristiriitaa sen välillä, että haluamme turvata rajamme ja haluamme samalla pitää kiinni vapauksista ja ihmisoikeuksista. Me näemme eron patriottien ja isänmaallisten ihmisten välillä. De Gaulle on sanonut aikoinaan, että patriootit, todella isänmaalliset ihmiset ovat niitä, jotka rakastavat maata. Nationalistit ovat niitä, jotka vihaavat muita. Tänä... Today, more than... Tänään enemmän kuin koskaan aikaisemmin me tarvitsemme eh, tervettä isänmaallisuutta, emme aggressiivista nationalismia täällä Euroopassamme. Ladies and gentlemen. Arvon kuulijat, periaatteiden yhteydessä yhteneväisyys ja EUn integraatio, todellinen integraatio ovat koko eurooppalaisen projektimme avain. Kansalliset yhteiskunnat ovat erilaisia, se on ihan selvää, niillä on erilaisia historiallisesti motivoituneita reaktioita erilaisiin tapahtumiin. Juuri tässä eroavaisuudessa on meidän rikkautemme, mutta sen vuoksi ei pidä muuttaa koko eurooppalaisen projektin hanketta. Tasa-arvo eurooppalaisten tasa arvolla on relevanssi meidän, sillä on selkeä merkitys meidän identis, eurooppalaiselle identiteetillemme. Vaikka Eurooppaa on tietysti rakennettu eri tahdissa eri puolilla Eurooppaa. Tasa-arvottomuutta emme voi suvaita. Olisi virhe epäillä eri Euroopan alueiden kehittymismahdollisuuksia tai kykyä. Olisi suuri virhe jättää Balkanin maat yksin. Eurooppalaisten kansojen ei pidä pelata toisiaan vastaan. Meillä voi olla vain yksi yhteinen vastaus. Solidaarisuus niiden maiden kanssa – joilla on vielä pidempi tie edessään. Erityisesti näinä haastavina aikoina solidaarisuuden tulee mennä kaiken muun yli. Niiden tulee olla osa kaikkia, kaikki eurooppalaisia politiikkoja, ei ainoastaan kohesiopolitiikkaa. Olipa Brexit, olisipa Britannian kansanäänestyksen tulos mikä tahansa, niin meidän täytyy välttää sellaista Eurooppaa, jossa päädytään taas alakart Eurooppaan ja kerätään rusinat pullasta. each country... Koska jokaisella maalla on eri ongelmiaan. Nollasumma peleillä on ollut järkyttäviä tuloksia aiemmin. Ja me, meidän täytyy vain kuunnella toinen toisiamme paremmin ja myös kuunnella kumppaneitamme äh, paremmin. Äh, Bulgaria on esimerkki keskikokoisesta jäsenvaltiosta, joka tuli periferiasta aivan etulinjan maaksi. Ukraina, Venäjä, maahanmuutto. Meidän äh, rajamme ovat Euroopan rajoja, meidän naapurimme ovat Euroopan naapureita. Meillä on vaikeita valintoja tehtävänämme, mutta me emme koskaan ajattele, että me uhraisimme eurooppalaista solidaarisuutta tai uhraisimme sen, koska me bulgarialaiset olemme oppineet, että maa- maantiedettä ei voida muuttaa. Mutta aito eurooppalainen integraatio tarkoittaa sitä, että maantiedon riskit voidaan muuttaa mahdollisuudeksi. Arvon Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan demokratiat eivät ole täydellisiä usein niitä kritisoidaan, eikä välttämättä aina syyttä. Me emme ole täydellisiä, mutta me olemme parempia kuin monet muut. Me emme voi vakuuttaa euroskeptikkoja, mutta meidän tulisi mobilisoida kaikki Eurooppa-myönteiset voimat. Haluan tehdä selväksi sen, että kaikki ennusteet epäonnistumisestamme tai Euroopan hajoamisesta ovat vääriä. Me olemme nähneet useita kriisejä historiassamme ja parannuskeino on selvä. Solidaarisuutta, empatiaa enemmän, oikeusvaltiota enemmän, koulutusta enemmän, integraatiota. E, Bulgarian ensimmäinen demokraattisen vaalein valittu presidentti sanoi, että demokratiaa voidaan parantaa vain lisäämällä demokratiaa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me voimme vastata haasteisiin ilman, että luovumme ydinarvoista. Me Olemme tehneet niin aiemminkin olisi, ei voida sanoa, että suvaitsevaisuus on heikko, että Päinvastoin on oikein puolustaa meidän omaa elämäntapaamme. Euroopan unionin historia on osoittanut sen, että vaikeina aikoina ainoastaan integraatio on toiminut. Ainoa ase, joka meillä on, jotta voimme saavuttaa rauhaa, turvallisuutta, inhimillistä kehitystä, on integraatio. Yksikään maa ei voi vastata haasteisiin yksin. Se, että nostetaan uusia rajoja, olivatpa ne alueellisia tai juridisia tai taloudellisia, niin se on, saattaa olla ehkä houkuttelevaa, mutta se ei ole millään tavalla kestävä ratkaisu. The challenges ahead of us. Meillä on edessämme haasteita, jotka ovat vakavia eikä meillä ole varaa odotella tai lykätä tai pitkittää eikä vitkutella. Me emme voi lykätä ongelmia seuraaville sukupolville tai hallituksille. Meidän täytyy toimia, meidän täytyy tehdä päätöksiä. Mikä, me, meidän täytyy puuttua ongelmiin, ratkaista niitä. Me emme voi olla välinpitämättömiä, se ei ole ratkaisu. Meillä on useita kriisejä ja yksi kriisi on se, että tämän päivän Venäjä ei tue kansainvälisen järjestyksen periaatteita. Kremlin vastustaa meitä ja yrittää destabilisoida Euroopan unionia säilyttämällä epäluuloa meidän hankkeeseemme. Se yrittää tuhota Euroopan unionin perusteet, jotka ovat yhtenäisyys, solidaarisuus ja oikeusvaltion periaate. Moscow. Mos- Moskova aloitti mittavan propagandaoperaation Euroopassa. Se välittää epäluottamuksen viestejä. Tavoitteena on nävertää EUn ihmisten luottamusta itse Euroopan unioniin. Tämä on suuri uhka. Se, että rapautetaan ihmisten luottamusta Euroopan integraation ja yhteiseen kohtaloomme. Jos avataan ovi menneisyyden aavelle, nationalismille, populismille ja eturiitiajattelulle, niin se, se on meidän arvojemme ja periaatteidemme vastaista. Ja näyttää siltä, että venäläiset onnistuvat. Näyttää siltä, että me emme nyt oikeastaan etene. Me olemme tavallaan jumissa me olemme, meidän tämä integraatiomoottorimme on pysähtynyt, me olemme painaneet jarrua laajenemisen edessä, Schengenin edessä. Ei, meidän täytyy nyt avata ovet uudelleen. Meidän täytyy tuoda, saada uutta raitista ilmaa, uusia horisontteja. Meidän täytyy käynnistää integraatiomoottorimme uudestaan, aloittaa uusia integraatioprojekteja. Meidän täytyy vahvistaa niitä perusteita, eh, joille meidän arvomme rakentuvat. Meidän täytyy olla avoimia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Meidän täytyy integroida, ei, ei, ei eristäytyä. Meidän täytyy katsoa eteen, ei taaksepäin. Euroopalla on merkittävä globaali rooli ja sen täytyy mobilisoitua aloittaa uusia integraatioprojekteja. Ja meidän täytyy saada aikaan ero te- tekniikan ja sisällön välillä. Euroopan tulevaisuus ei ole niinkään riippuvainen tekniikasta, kun ajatellaan direktiivejä, kriisinhallinta ja niin edespäin. Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, eh, keitä me olemme, tästä sisällöstämme. Ja se tässä on kyse oikeusvaltiosta. Euroopan tulevaisuus on riippuvainen siitä tai perustuu siihen, että me emme unohda suuria ideaaleja ja ole näkemättä tätä suurta kuvaa. Mm, meidän täytyy ymmärtää, mikä meidän visiomme Euroopalle on, miten me saamme aikaan lisäarvoa sille työlle, jota aiemmat sukupolvet ovat tehneet, ja sille, mikä oli perustajaisiemme visio on pohdittava, mitä Euroopan unionin perustajaisien mielessä oli. 70 vuotta sitten, järkyttävän toisen maailmansodan jälkeen, kun kaikki vihasivat kaikkia Euroopassa. He tiesivät, että rauha on mahdollista ainoastaan jos kansat saavat aikaan sellaista yhteistyötä, että tulevaisuuden sodat ovat mahdottomia. Tuolloin he integroivat teräs- ja hiilimarkkinat. Heidän ajatuksensa oli se, että ei heikennetä kansallisvaltioita, vaan tehdään niistä vahvempia unionissa. Bulgaria oli yksin heikko. Bulgaria on nyt vahva. Se on Euroopan unionin ylpeä jäsen ja Naton ylpeä jäsen. Suuri kysymys kuuluu, mihin, mi, mi, mihin me haluamme mennä vuoteen 2030 tai 2050 mennessä. Me haluamme ratkaista demokratiakriisejä, pankkikriisejä ja muita, mutta onko tässä kaikki? Haluammeko me vain ratkaista kriisejä hyppäämällä yhdestä kriisistä toiseen? Tämä on sitä tekniikkaa, ei sitä unelmaa ja visiota. Minä toivon, että me kaikki jatkamme unelmointia ja teemme historiaa samalla tavalla kuin perustajaisämmekin tekivät. Haluamme, haluan, että aloitamme uusia integraatio- ja laajenemisprosesseja. Me tarvitsemme parempaa yhteistä Euroopan turvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa, energiaunionia, toimivammat sisämarkkinat, pääomaunionin tarvitsemme niin ikään. Meidän täytyy tehdä työtä kaikilla näillä saroilla, jotta saamme tehtyä historiaa, vahvan Euroopan unionin historiaa, jossa on vahvoja ja vauraita jäsenvaltioita. Jos me unohdamme tämän vaikuttimemme tai meillä ei sitä enää ole, niin joku muu keskittyy meihin, ajattelee, että me olemme olemme sopiva vastustaja. Jos me lopetamme tekemästä historiaa, joku muu tekee sen. Jos joku haluaa kyseenalaistaa meidän perusteitamme, niin annetaan e, kaikille uusi annos luottamusta Euroopan unioniin. Tehdään se nyt ja tehdään se yhdessä. Kiitos. Kiitos, herra presidentti. Tuo oli hyvin rohkaiseva puhe. Kiitos, hyvät kollegat, siitä, että vilkkaasti osoititte suosiota. Uskoakseni voidaan sanoa, että puhe oli erittäin rohkea. Saattoi reaktioista nähdä sen, että valta enemmistö kollegoista on yhtä teidän kanssanne, mutta varmasti on myös kollegoja, joilla on täysin toisenlainen näkemys minä sanoisin kuitenkin, että itse kuulun tähän ensimmäiseen ryhmään ja kiitän teitä tästä rohkeasta puheesta. Kiitos.